Well, good morning everybody. I think um, uh, we can make... Huomenta kaikki. Aloitetaanpa sitten päivän esityslistan parissa, koska meillä on äänestykset kymmeneltä tulossa. Tärkeimmät henkilöt ovat ensimmäistä asiakohtaa varten jo täällä. Tämä on siis tuotelainsäädäntöä ja tuotepakettia ja tarkoituksena on keskustella tarkistuksista ja niistä sitten äänestetään tänään iltapäivällä. Aamulla on muita äänestyksiä vielä ennen sitä. Edustaja Scholdemose on täällä, Manders. Hän on äänestämässä muualla. Ryyle ei ole vielä täällä, Fox ekaan ei ole vielä paikalla, mutta he ovat varmasti tulossa piakkoin tässä seuraavan puolen tunnin sisään. Puoli kymmeneltä on sitten Arjaksen esitys. Eli aloitetaanpa sitten. Toivotan tervetulleeksi myös Rova Brinkmanin komissiosta. He vastaavat tästä tuotepaketista komissiossa ja Tiedän, että teitä kiinnostaa tuleva työohjelma. Ja tarkistetaan. Tarkistus 19. Äänestys päättyy. 14 plus 1, 5. 14 plus 1, 15. Eikö toimi vai? Niin, oletteko nyt sitten puolesta vai vastaan? Vastaan. Eli 15.5. No niin, hyväksytty siis. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tervetuloa myös netin kautta lähetystä katselevat. Tiedän, että moni netin kautta lähetystä katselee erityisesti ne, jotka ovat standardien kanssa tekemisissä, ovat kiinnostuneita valiokunnan työstä ja voitte tosiaan ottaa yhteyttä internetsivuston kautta meihin ja voitte tilata myöt, myös verkkouutiskirjeen. Se ilmestyy joka viikko ja siinä kerrotaan valiokunnan työstä ja, ja kaikki asiakirjat löytyvät myös netistä. Muita asioita ei ole, eli nyt pyydän edustaja Roittovaa esittelemään näitä tarkistuksia ja sanomaan niistä muutaman sanan. Děkuji, pane předsedo. Eh, milí kolegové, já bych chtěla poděkovat především... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää varjoesittelijöitä, avustajia sekä sihteeristöä hyvästä yhteistyöstä Tämä yhteistyö ei aina ole ollut helppoa. Haluaisin lisäksi kiittää komissiota siitä, että se on ollut hyvinkin avulias. Tätä lainsäädäntöpakettia on työstetty, jotta voidaan modernisoida tuotemarkkinoita. Ja kuten puheenjohtaja sanoi, tämä on ollut hyvin tärkeä aihe. Ja tässähän on kyse vuoden 2008 paketin yhteen, yhdenmukaistamisesta. Tässä siis EUn oikeudellisilla yksiköillä on tietoja komitologiaan liittyviä vastalauseita, joten kahta mietintöä, eli pyrotekniikkaa laitteita ja mittauslaitteita ei ole voitu käsitellä. Siksi haluaisin Ähm, pyytää Kyproksen puheenjohtajakautta käsittelemään tämän jäljelle jäävän osan. Ähm, tarkistuksia on ollut melkein 500, mukaan lukien omat tarkistukseni. Minä keskityn tässä oikeusvarmuuteen sekä kuluttajien suojeluun ja sen varmistamiseen, että, että byrokratiaa ei synny liikaa eurooppalaisille, eurooppalaisten yritysten kohdalla. Haluaisin lisäksi varmistaa, että kilpailusta ei tule epäoikeudenmukaista. Olen, olen ehdottanut kuutta horisontaalista kompromissitarkistusta. Yksi niistä on alakohtainen, yksi taas koskee näitä jännitealueita. Ja, ja yksi kysymys on sitten se, pitäisikö kuvatuotteesta tulla vaatimusten mukaisuusilmoitukseen. Horisontaaliset kompromissitarkistukset selventävät tiettyjä kohtia tuotteista, jotka varas, on varastoitu ennen kuin tämä uusi lainsäädäntö tulee, tulee voimaan – Tämä siis tarkoittaa sitä, että uusia sääntöjä ei sovelleta taannehtivasti. Lisäksi etämyynnin säännöksiä on selvennetty näissä uusissa säännöksissä. Tämä pätee myös tunnistamistietoihin paketeissa ja merkinnöissä. Näiden tietojen pitäisi olla helposti tunnistettavissa kuluttajille ja valvontaviranomaisille. Lisäksi osoitteista. Osoitteiden pitää olla pakollisia, kun taas nettisivujen, nettisivusta tulee vapaaehtoista tietoa. Äänestys käydään tänään iltapäivällä. Me äänestämme ensiksi laitteista, paineastioista tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen suullinen tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. luovan äänen mukaan luettuna 21.5. Onnittelut, Sabine. Sitten siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. No, taputetaan nyt sitten. Jouri Kavadan mietintö Jean-Marie, haluatko sinä puhua? Selmätä. Kyllä nopeasti, koska on aamu. Hyvät kollegat, puheenjohtaja, haluaisin kiittää kaikkia kollegoja siitä, että he ovat hyvin ystävällisesti vastanneet pyyntöihin ja erityisesti haluaisin korostaa tasapainottavaa roolia, joka puheenjohtajalla ja sihteeristöllä on valiokunnassa ollut. Ja haluaisin kiittää poliittisia ryhmiä siitä, että olemme päässeet sekaannuksesta yli, joka oli riskinä nyt neuvottelujen aikana tämän tekstin suhtaan kohdalla. Ja tämä on erityisesti erittäin hienoa. Ähm, ja olemme saavuttaneet hyvän tuloksen käyttäjien suhteen, joten haluaisin kiittää teitä kaikkia. Siirrämme äänestämään. Herra Kelly saapui juuri. Onko EPP nyt täysilukuinen? Marko? Herra Kelly saapui juuri. Onko EPP nyt täysilukuinen vai ei? Okei, okay, Bagus come down now. So. Some, some were behind. Sabine, wie lang bleiben Sie? Bleib... Sabine, miten kauan olet täällä vielä? No lähde sinä sitten. Ja, muss ein bisschen Ordnung machen hier, der wird zu schwierig. No kyllä tällä täytyy vähän tehdä järjestystä. No niin, kaikki hoidettu EPP-suhteen. No niin, siirrämme äänestämään Kavadan mietintö kyseessä. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 73 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 74 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 75 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 76 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 76. Äänestys päättyy. No niin. Nevada Lova puolesta 10.19. Hylätty. So, 77, äh, suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 78 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 79 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 94. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 18.9 hyväksytty. Sitten 95 puolesta vastaan tyhjää vielä kerran. Äänestys alkaa. Tarkistus 95. Äänestys päättyy. 12.15 hylätty. Ei, kun olitko sinä nyt puolesta vai vastaan? Ai puolesta, no niin, no sitten 13.15, mutta hylätty joka tapauksessa. Juri 11 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan, tyhjää Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 98. Äänestys päättyy. 19.10. Hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan toinen osa. 101. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.12 hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Viisitoista kolmetoista hyväksytty 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa tarkistus 105. Äänestys päättyy. 17.12. Ei, kun 16.13. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 108 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.10 hyväksytty. 16.11 anteeksi, niin. 109 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 109 toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.9. Hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan. Ai se raukeaa vai? Anteeksi, anteeksi vain. Seuraavaksi 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132, 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta. Sekin raukeaa. Jaha, no niin. Sitten 142 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29. Hyväksytty 143 puolesta vastaan. Jaha, selvä. No, tarkistetaan sitten. 143 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.14 hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 147 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16.13. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 151 puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. 151 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.13 hyväksytty. Suullinen tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 152. Äänestys päättyy. 14.15 hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus kolme kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty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 vote is open, Entschuldigung. Vote is closed. Äänestys päättyy. Olin oikeassa. 12.17 hylätty. Anteeksi nyt vain. Missäs me olemme? Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää, vielä kerran puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 23 tarkistus. Äänestys päättyy. Kuusitoista kolmetoista hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta mitä? Ai raukeaa. No sitten 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 50 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 52 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, 52 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14, ei, 15, 13, hyväksytty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. 62 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.15. Hyväksytty, sanoo puheenjohtaja. niin oletko sinä puolesta? 14.15 hylätty siis, anteeksi. Missäs me nyt olemme? 63. 63 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 65 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 65 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.14 hyväksytty. Hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää. Sekin tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.16 hylätty. 67 puolesta vastaan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 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Itre 1, toinen osa. Äänestys päättyy. 15.13 hyväksytty. Itre 2 puolesta vastaan. Vielä kerran puolesta vastaan ei, tämäkin pitää tarkistaa. Äänestys alkaa. ITRE 2. Äänestys päättyy. Ah, 18.12 hyväksytty. ITRE 3 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. ITRE 4 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. ITRE 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. ITRE 6 puolesta Vastaan, vastaan tyhjää hyväksyt. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Itre yhdeksän puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kymmenen puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, Yksitoista puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta, vastaan Tarkistetaan. 13. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 16.14 hyväksytty. Itre 14 puolesta vastaan tyhjää Sama enemmistö ilmeisesti hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16, 14 hyväksytty. Juri, yksi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 päättyy 26.04 tyhjää ääntä. Jean-Marie, onnittelut. Tämä oli hyvä tulos. Maintenant, jetzt gehen wir zu Mrs. Hannibal. Rouva Hannibal. Okei. Okay. 26. Dafür. 26 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kaksi puolesta, anteeksi, oli jo kakkosessa. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta,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 Emple 15 puolesta vastaan. Äänestys alkaa. Tarkistamme koneäänestyksellä. Vote is closed. Äänestys päättyy. Äänin 13.15 hylättyy. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Pitää myös tarkistaa. Äänestys alkaa. 46. The vote is closed. Äänestys päättyy. 16-12 äänin hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 ja 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51, 52 tyhjää hyväksytty. Hyväksytty 53 puolesta, 52 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 52. The vote is closed. Äänestys päättyy. 16, 15, 16, 14 äänin hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta, vastaan, ettekö haluakaan enää. 57. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 59. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 61. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 76 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, 76 äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 19.11 äänin hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17. 18.12 äänin hyväksytty.

hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 82 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 19.9 äänin. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta niin? Fisas. No, hyvä. Siis 83 koneäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 20 äänin hyväksyä minä. Kyllä katson tarkkaan. 84 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 85 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 26 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 27 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 87. Äänestys päättyy. kolmetoista seitsemäntoista äänin hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54. Ah, anteeksi. 97 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 97. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyvä, hyväksytty 14.13 äänin. Kompromissi 9. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 106. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. 107. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 108. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 2. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 3. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 4. Puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, 8 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Kahdeksan. Äänestys alkaa. Kahdeksan. Äänestys päättyy. 17.13 äänin hyväksytty. 9. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11, 12, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 Äänestys päättyy. 11.19 äänin hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 3 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Empel 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Empel 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Empel 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Empel 11 puolesta, vastaan, tarkistetaan. Empel 11, äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 12 hyväksytty. Empel 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksy, hylätty. Hyvä. Hyvää jumppaa. Ja nyt sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 29.1 äänin. Onnittelut Rova Hannibalille. So, now we come to Emma Clark. Nyt sitten Emma Clarkin Horisontti 2020. Haluatteko sanoa jotakin, Emma? Olkaa hyvä. Um, just like to thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän osallistumisestaan. Olemme saaneet hyvin vahvaa tukea. He tietävät, kuinka tärkeä kulttuuriperintö on, ja siitä olemme käsitelleet tässä valiokunnassa. Kiitos. Emma, aloitamme. in Aloitamme äänestykset. 59 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 60 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta, vastaan, tyhjää, ensimmäinen osa, ensimmäinen osa. 61 ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62 300, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa puolesta, vastaan, hyväksytty ja hyväksytty. 63 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 63, äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 5 vastaan. Hyväksytty. 64 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 65 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää. Vielä kerran. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 74 äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 15 dafür. 15 puolesta 10 vastaan hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 84 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.9. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 11.17. Hylätty. 26. 86, kyllä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 9 ja 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 104. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys on päättynyt. 11.17. Hylätty. 105. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 106. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 106. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.11. Hyväksytty nostakaapa kädet paremmin ylös, että tarvitsisi tarkistaa niin usein. 10, 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 108. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 16.12. 109. Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 110 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 111, 111 hm, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 113 puolesta, vastaan, tyh, hylätty. 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 15 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 117 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 19 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 20 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 118 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 119 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 21 ja 120 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 121 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 129 tarkistetaan. Anteeksi, 130. 130 äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 14.14 hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 132 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 15.13 hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää. 133 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.9 hylätty. Nostakaapa kädet, voitaisiin silloin jättää tarkistamatta. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan 26 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ensin ei kukaan nostanut, sitten puoli, sitten toinen puoli. Äänestys päättyy. Tämä on hiukan väsyttävää tämmöistä tämä 14, 14. Hylätty hyvä, että tarkistin. Hmm. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Yksi raukesi. En Suomen, ykkönen raukesi, en huomannutkaan sitä. Eli 29, siitähän äänestettiin, hyväksyttiin. Ja siis, joko sitä äänestettiin. Vielä kerran, 29 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 32 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta, vastaan tyhjää, Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 44. Toist. Äänestys on päättynyt. Jessus, 22, 5 hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 ja 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 39 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.13 hyväksytty. 40 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 40 toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.13 hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 54 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 55 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 56 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 5 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja loppuäänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 26-1 äänin hyväksytty. Onnittelut Emma. So, the next Emma is coming. Sitten seuraava Emma. Tu Ah ben, je... Ah, c'est pris... Il a pris note. Se on huomioitu. Kuitenkin suurella enemmistöllä. Emman puolesta. On not tout, même si je le dis pas toujours. Kaikki huomataan, vaikka sitä heti sanotakaan. Seuraava Emma on toinen horisontti. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mihin nyt mennään? 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyvä hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 30. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 13-12 äänin hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8, 38 puolesta mm, vastaan. Ja. Acht dafür. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 ja 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 ja 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 45 puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjää hylätty 46 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 46 äänestys alkaa äänestys päättyy 17.10 hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama koski 50. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. 52, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15, 11, hyväksytty. Vis, vis, ei, se 54 raukeaa. 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 4, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty.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 Äänestys on päättynyt. 25, 2, ei yhtään tyhjää ääntä. Hyväksytty. Onnitellut, Emma. Katso näitä Emma. Taputetaanpa nyt sitten Emmalle. No niin, Emma kolmas mietintö. Tänään on sinun suuri päiväsi. No niin, tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kaksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty kolme puolesta, vastaan tyhjää tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15-11 hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27.0. No et vielä koskaan ole saanut näin hienoa tulosta. Onnittelut. No niin, sitten viimeinen. Onko tämä nyt viimeinen? Ai kaksi vielä. No niin, Du bist ja schon da. Ja, jetzt machen wir mal es. Mag Schake. Äh, ma Maritje Schake. Maritje, haluatko sanoa jotain? Ei. Hyvä kompromissi yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Kaksi. Äänestys päättyy. 16.10 hyväksytty. It amendment two. No, voimme tehdä sen vielä uudestaan. Keskittykääpäs nyt. No niin, tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.10 hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Äänestys alkaa. Tarkistus kahdeksan. Äänestys päättyy. 25 yksinot. eihän tämä nyt ole mahdollista. Kukaan ei nostanut kättänsä. Eihän minä nyt sokea ole. No niin, hylätty. Täysin hylätty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Yksitoista. Äänestys päättyy. 15, 12 hylätty, 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41, 21 puolesta vastaan ei, ei, ei. Jos hyväksytään. Tarkistus 41 raukeaa. Lukekaapas tästä nyt. No niin, 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää vielä kerran 61 puolesta vastaan. Tyhjä tarkistetaan. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 13, 13 hylätty, 62 puolesta. Niin. Sur le 61. 61. Minun konsolini ei toiminut hyvin. Ei se haittaa mitään. Joka tapauksessa me voitimme. No se on hienoa, sitten minä lähden kahville. Kiitoksia. Se fini, Kun ryhmä voitti, niin sitten kaikki ohi. 62 dafür. 62 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 63 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 64 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 65 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan Äänestys päättyy. 14.13 hylätty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. kaksi hyväksytty. Sydämelliset onnittelut, Marikke.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 What? Some time already. for quarter past ten, so arrived So, okay. The minister is outside, but... Ministeri on ulkopuolella. Me pyysimme, että hän olisi 10-15 paikalla. Meillä on vielä yksi äänestys. Tämä on budjettiäänestys ja se on tärkeä. Meidän täytyy se hoitaa. Voisimmeko pyytää, että ministeri on vielä kärsivällinen? Ehkä hän voisi mennä vaikka kahville. Jonkun täytyy tarjota hänelle kahvi. No niin. First of all, I have to read something. Ensin minun täytyy tässä nyt lukea jotain. Meillä on kaksi eri äänestystä. Ensinnäkin tämä esittelijän mandaattiksi, että palautetaan komission luonnos. Ja ensimmäisen äänestyksen tarkoituksena on, että Lokkegaardille annetaan toimivalta tehdä tarkistuksia tämän valiokunnan nimissä ja siinä palautetaan komission ehdotus, jos neuvosto tekee leikkauksia. Voisitteko vain nostaa ne, jotka puoltavat tätä mandaattia? Vastustaako joku? Tyhjää ei. No niin, herra Lokkegaard, te olette meidän miehemme. Käyttäkää nyt toimivaltuuksianne varovasti. Sitten Teillä on budjettiäänestyslista edessänne ja me aloitamme äänestyksen. Pitääkö minun nyt lukea täältä nämä kaikki? 5800 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5800 No minä sanon 801 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty mihinkä sitten siirrytään. Kompromissi kaksi. Tämähän on ihan järkyttävällä tavalla hoidettu. No niin, kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 804 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 805 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty, Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty, Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 815 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 16 puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hylätty. 833 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 835 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 836 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 837 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 840 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 840. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 17.8 hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 842 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 800 ei. 843 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 846. Voidaanko nämä Emma McClarkinin tarkistukset hoitaa yhdessä ryhmässä? Itse yhteen asti puolesta vastaan Monet ovat vastaan. No hylätty. 52, 53, 54, 55 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Mitäs nyt sitten? Siinäkö se oli? Sydämelliset kiitokset. Kiitän hyvästä yhteistyöstä. Äänestyssessio on päättynyt. Kollegat, jääkää vielä paikalle ja kuulkaa puheenjohtajan valtiota. Voisimmeko nyt pyytää herra ministerin saliin? Ist Who wants to leave? Kuka haluaa lähteä? Jos haluatte lähteä, niin lähtekää. Muut istuutukaa. Hansen, jos se Minister hin Okay. se last item. No niin. Esityslistan viimeinen kohta on äärimmäisen tärkeä. Eihän tämä olekaan viimeinen. Viimeistä edellinen. No niin. Toivotamme kulttuuriministerin tervetulleeksi herra George Demostenos. Me olemme erittäin iloinen siitä, että olette tänään täällä paikalla. Me tiedämme, että teidän maanne joutuu vaikeana aikoina nyt puheenjohtajavaltioksi. Teillä on omia ongelmia. Lisäksi teidän täytyy nyt sitten toimia puheenjohtajavaltiona. Siellä on paljon uusia hankkeita esityslistalla. Wir wünschen uns, dass Sie... Toivomme, että puolen vuoden aikana otatte huomioon meidän toimin, toiveemme, mitä kulttuurin, koulutuksen tulee, kansalaisuuskysymyksiin. Toivottavasti voitte tosiaan edistää näitä toiveita, että nyt otitte viestikapulan Tanskalta. Tanska yritti jo käsitellä näitä asioita. Me olemme keskustelleet teidän kanssa ja työntekijöiden kanssa ja olemme toiveikkaita sen suhteen, että tuette meitä. No niin, herra ministeri, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Timi κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Rouva puheenjohtaja, kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista. Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää teitä siitä, että olette antaneet minulle tämän mahdollisuuden puhua valiokunnan edessä Kyproksen ollessa neuvoston puheenjohtajana eh, nuorison kulttuurin, koulutuksen ja median vastaavana. Kypros on ensimmäisen kerran neuvoston puheenjohtajana maana tilanteessa, jossa me joudumme ratkaisemaan kriisin tuloksia. Tilanne on hyvin vaikea, ei vain Kyprokselle, vaan koko Euroopalle. Nyt enemmän kuin koskaan Euroopan unionin täytyy olla kansalaistensa tukena. On tärkeää, että asetamme jälleen kerran kansalaisen Euroopan unionin politiikan keskiöön ja että lähetämme vahvan solidaarisuuden ja toivon viestin kansalaisille. Samaan aikaan Euroopan unionin uskottavuuden täytyy saada uudelleen luotua, ei vain markkinoille, mutta muutoinkin. Ja tässä Kypros puheenjohtajamaana tulee tekemään mahdollisimman paljon töitä vahvemman Euroopan puolesta. Voisin lyhyesti esitellä ne asiat, jotka ovat Kyproksen puheenjohtajuuskauden esityslistalla uuden Erasmus kaikille ohjelman siitä lähtien Tanskan puheenjohtajuuskauden jälkeen Kypros pyrkii ryhtymään vuoropuheluun parlamentin kanssa. Tarkoitus on käsitellä niitä huolia, jotka, joita on ilmaistu liittyen näihin ohjelmiin. Euroopan parlamentin kanta ja yleinen lähestymistapa on ollut selkeä. Olemme saaneet sen tietoomme ja meillä on siksi toivoa siitä, että saisimme uuden nuorisokoulutus- ja urheiluohjelman eteenpäin. Kypros puheenjohtajamaana tulee ehdottamaan päätelmiä, jotka koskevat hyvin tärkeitä aloitteita. Pyrimme menestyksekkäästi ratkaisemaan lukutaitoon liittyviä ongelmia ja muita haasteita. Nämä päätelmät tulevat olemaan korkean tason työryhmän käsittelyssä, joka käsittelee lukutaitoa, lukutaitoa kaikille Tämä työryhmä kokoontuu syyskuun 6.7. päivä ja me tulemme sitten epävirallisessa ministerikokouksessa Nikosiassa lokakuun viides esittelemään tämän työryhmän tulokset. Koulutusohjelmat ja Eurooppa 2020 strategia ovat aloja, joissa Kypros pyrkii jatkamaan ja vahvistamaan roolia, joka koulutuksella voi olla, kun toimeenpanemme Eurooppa 2020 strategian strategisia päämääriä. Me pyrimme järjestelemään pilottihankkeita, arviointia, joka tulee tapahtumaan Brysselissä syyskuussa. Tämän arvioinnin jälkeen puheenjohtajamaa tulee esittelemään epävirallisessa kokouksessa Nikosiassa lokakuussa arvioinnin tulokset ja sen jälkeen marraskuun neuvosto tulee tekemään päätelmänsä liittyen Eurooppa 2020 strategiaan ja koulutusohjelmiin. On vielä yksi asia, joka koskettaa koulutusta, jonka haluaisin mainita. Komission esitys koskien neuvoston suositusta, joka käsittelee epävirallisen koulutuksen esityksen vahvistamista. Tämä epätyypillistä koulutusta käsittelevä ehdotus koskettaa hyvin suurta määrää nuoria ja siksi olemme saaneet lisää liikevoimaa tämän ehdotuksen taas. Se on hyvin paljon näyttöä siitä, että epätyypillinen koulutus voi vaikuttaa syrjäytymisen torjuntaan ja olla mukana osana elinikäistä oppimista. Tämä koskettaa toistakin hyvin tärkeää alaa, nuoruutta. Haluaisin tässä mainita nuorison suhteen sosiaalisen integraation sellaisten nuorten kohdalla, jotka ovat maahanmuuttajat vastaisia. Kriisi on aiheuttanut negatiivisia vaikutuksia ihmisten eh, integroitumiseen yhteiskuntaan, niin tällä voi olla hyvin negatiivinen vaikutus yhteiskuntaan kokonaisuudessaan. Nuorten mukaanottaminen päätöksentekoon on eräs tärkeä tekijä, joka tullaan otetaan, ottamaan mukaan neuvoston päätelmissä, kun haluamme vahvistaa hyvinvointia yhteiskunnassa nuorten ihmisten ja nuorisojärjestöjen rooli on jotakin, mitä tulemme rakenteellisessa vuoropuhelussa käsittelemään Euroopan nuorisofoorumin kanssa Nikosiassa 9. syyskuuta. Ja nämä aiheet tullaan ottamaan mukaan marraskuun Eurooppa-neuvostoon, jota Kypros on äh, valmistelemassa ja myöskin äh, nuorison kysymyksiä käsitteleviin kokouksiin. Nikosiassa me olemme aloittaneet 18 kuukauden vuoropuhelun, jonka prioriteettina on nuorten mukaan ottaminen Euroopan demokraattiseen prosessiin. Kypros pyrkii saamaan aikaan päätöslauselmia, jotka koskettelevat tätä rakenteellista dialogia ja jotka pyrkivät saamaan aikaan sitoumuksia eri osapuolten välillä seuraavien puheenjohtajuuskausien aikana. Tämä rakenteellinen vuoropuhelu keskittyy nuorisoon ja pyrimme saamaan lokakuussa 2012 sen päätöksemme. Perustamme työmme kansallisiin raportteihin, jota komissio on saanut jäsenmaista tammikuussa 2012 Kypros tulee tarkastelemaan näitä raportteja, jotta sen olisi mahdollista saada nuorisoasiain vastaavien ministerien kokouksessa tänä vuonna niistä päätöslauselmat aikaan. Olisi erittäin hyvä keskittyä siihen, että nämä kysymykset koskettavat koko yhteiskuntaa, jossa me elämme tällaisen kriisin hetkellä. Kansalaisten Eurooppa-hanke on erityisen tärkeä. Tämän tyyppiset ohjelmat ovat pieniä kooltaan, mutta niillä on hyvin suuri vaikutus. Ne voivat auttaa rakentamaan siltoja Euroopan ja sen kansalaisten välille. Tässä mielessä neuvosto on asettanut nämä ohjelmat ja Euro- kansalaisten Eurooppa-ohjelman hyvin suurelle sijalle ohjelmassaan. nykyinen lähestymistapa on ollut osittainen, sillä äh, aikaisemmissa kokouksissa ei ollut monivuotisen rahoituskehyksen suhteen mahdollista saada päätökseen kaikkia kysymyksiä budjetista. Parlamentti tulee olemaan mukana lainsäädäntötyössä, jotta me saisimme nämä ohjelmat päätökseen. ja olen varma, että voimme ratkaista vielä auki olevat kysymykset. Se, mikä on kansalaisille tärkeää, on se, että parlamentti ja neuvosto voivat tehdä yhteistyötä, jotta voisimme saada aikaan symbolisesti hyvin tärkeän ohjelman Euroopan kansalaisille. Kypros tulee jatkamaan rakenteellista rakentavaa yhteistyötä parlamentin kanssa tässä ohjelmassa ja sen eteenpäin saattamisessa. Haluaisin nyt mainita Euroopan kulttuurikaupunkihankkeet. niiden kaupunkin valinta, jotka ovat tulevia kulttuuripääkaupunkeja on tehty vuoteen 2020 asti, ja tätä ohjelmaa on syytä jatkaa vuoden 2020 jälkeenkin. Kypros on erityisen tyytyväinen siitä, että tämän ohjelman jatkaminen, siitä tehtävä päätös tapahtuu Kyproksen puheenjohtajuuskauden aikana. Päätös tullaan tekemään pien ja Kypros pyrkii samaan aikaan konkreettisia tuloksia marraskuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Haluaisin mainita myöskin kulttuurin ja kulttuurin hallintokysymykset. Tämä on meille hyvin tärkeä asia. Nykyisen talouskriisin aikana on olemassa hyvin paljon paineita, jotka kohdistuvat siihen, että varoja käytettäisiin tehokkaasti ja oikein. Kypros pyrkii saamaan sellaista kulttuurihallintoa, jossa voitaisiin tehdä päätöksiä marraskuun neuvoston kokouksessa. 29.–28. elokuuta Nikosiassa tulee järjestelmään kokous. Ja tämä kokous tulee valmistelemaan marraskuun neuvoston kokouksen päätöksiä näissä asioissa. Haluaisin myöskin mainita Luova Eurooppa-ohjelman tämä ohjelma. Sen suhteen haluaisimme kiittää Tanskaa, joka omalla kaudellaan sai aikaan ähm, osittaisen sopimuksen ohjelmasta. Se oli osittainen, sillä siihen ei vielä oltu otettu saatu kaikkia budjettikysymyksiä ratkaistua monivuotuisen rahoituskehityksen kehityksen puitteissa. Yksi asia, johon Kypros tulee keskittymään, on vuoropuhelu, jonka tarkoituksena on turvata lainajärjestelmät eri kulttuurin aloilla. Ne ovat eh, komission ehdotuksessa mukana Kypros pyrkii saamaan aikaan avointa ja luovaa yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta me voisimme varmistaa sen, että saamme tukea kulttuurialalle ja luoville aloille niin, että voisimme tukea luovaa toimintaa ja niin, että kaikilla olisi yhtenäiset mahdollisuudet ja että me voisimme turvata kulttuurin omat arvot ja samalla sen taloudelliset aspektit. Haluaisin vielä mainita erään prioriteetin, rouva puheenjohtaja. Se on internet lapsille. Kypros on esittänyt yhtenä päämääränään sosiaalisen integraation, syrjäytymisen vähentämisen ja eurooppalaisten kansalaisten elämän tason parantamisen. Ja nämä tulevat liittymään myöskin meidän politiikkoihimme, erityisesti mitä tulee digitaaliteknologiaan ja nuoriin, niin että lapset ja nuoret voisivat hyötyä niistä käyttäessään yhä enemmän näitä teknologioita. Meidän täytyy varmistaa, että internet on turvallinen lapsille ja että meillä on korkealaatuista koulutusta, jonka kautta lapset oppivat riskeistä, joita on olemassa. Tämä on välttämätöntä. Meidän täytyy puuttua laittomaan ja haitalliseen sisältöön internetissä. Viime kaudella esiteltiin strategia paremmaksi internetiksi lapsille Euroopassa. Kypros on ottanut nämä eh, neuvoston päätelmät. Toivomme, että saamme niistä päätöksen aikaan marraskuun neuvoston kokouksessa sitten. Eräs toinen asia, jossa haluaisin vielä esitellä prioriteettimme, on urheilu. Kypros pyrkii laatimaan sellaisia neuvoston päätelmiä, jotka tulevat tukemaan uusia politiikkoja ja hankkeita, jotta voisimme lisätä kansalaisten mielenkiintoa urheilua ja hyvinvointia kohtaan. Tulemme keskittymään kontrollijärjestelmään, mitä tulee eurooppalaisiin urheilua koskeviin suosituksiin jäsenmaissa ja mitä tulee terveyden ja liikunnan ohjelmiin, myöskin sellaisiin liikuntaohjelmiin, jotka koskettavat aktiivista ikääntymistä. urheiluohjelmat edustavat 1,5 tai 2 prosenttia lisä, eurooppalaista lisäarvosta. Ja voisimme käyttää tätä mahdollisuutta tukeaksemme paremmin taloutta työpaikkoja. Tämä on jotakin, missä komission asiantuntijaryhmä urheilun suhteen on jo saanut asioita eteenpäin ja Kypros tulee käyttämään mahdollisuutta korostaa tarvetta saada lisää tilastoja urheilusta jäsenmaiden tilastoviranomaisilta. urheilu liittyy myös nopeaan internetvedon lyönnin kasvuun ja sopupeleihin. Tämä ongelma koskettaa urheilun moraalia ja Kypros tulee jatkamaan äh, Unkarin, Puolan ja Tanskan tekemää työtä tällä alalla. Urheilufoorumin yhteydessä, joka järjestetään Nikosiassa 19.20. syyskuuta. Pyrimme saamaan aikaan yhteisen päätöslauselman eri urheiluorganisaatioiden kanssa päätöslauselman sopupelejä vastaan. Me pyrimme käyttämään eurooppalaisia asiantuntijaryhmiä hyödyksemme tässä työssä. Kypros tulee myöskin keskittymään maailman doping vastaisen organisaation työhön. Tässä Euroopan unionin täytyy kiinnittää doping-kysymykseen huomiota. Erityisesti haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että Erasmus kaikille ohjelman puitteissa on olemassa VEUlla oma ohjelmansa, jolla on oma budjettinsa. Näistä kysymyksistä tullaan keskustelemaan ministerien epävirallisessa kokouksessa, urheilukokouksessa Kyproksen puheenjohtajuuskauden aikana. Kulttuurin urheiluun liittyen hyvin tärkeä aspekti ovat hyvin tärkeä aspekti kansalaisten hyvinvoinnissa ja Kypros tulee keskittymään näiden alojen yhteiskunnalliseen aspektiin ja Eurooppa 2020-strategian päämäärien saavuttamiseen. Haluaisin tässä kiittää kahta muuta entistä puheenjohtajamaata Puolaa ja Tanskaa. Me olemme tehneet yhdessä työtä, eh, kun otimme eh, Euroopan eh, kun otimme neuvoston puheenjohtajuuden ja tarkoituksemme on varmistaa, että palvelemme kaikkien eurooppalaisten intressejä. Me tulemme jatkamaan käynnissä olevaa työtä Trion viimeisenä jäsenenä. Toivon, että saamme tämän työn päätökseen kaikkein parhaimmalla mahdollisella tavalla ja täytämme kaikki odotukset. Erityisesti haluaisin sanoa, että olemme valmiita tekemään eh, yhteistyötä parlamentin kanssa avoimesti ja läheisesti. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, herra ministeri. Tässä oli paljon hankkeita. Ja tehän tiedätte, että kaikkea ei voida perusteellisesti käsitellä. Mutta totta kai teidän jälkeen tulee sitten taas joku, joka vie viestikapulaa eteenpäin. Kuka nyt haluaa osallistua keskusteluun? Herra Skuria. Sì, grazie, <clears throat> Presidente. E, grazie, signor ministro, di essere qui. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin myös kiittää ministeriä siitä, että hän on tullut tänne paikalle esittelemään Kyproksen ohjelman näinä vaikeina aikoina. Haluan kiittää teitä, että käytte mielipiteen vaihtoa meidän kanssamme. Muutama kohta, mutta varmasti esittelijätkin sitten haluavat puhua näistä kysymyksistä. Eli mitä kahteen hankkeeseen tulee? Erasmus kaikille ja luova Eurooppa. rouva Pak ja rouva Kosta varmasti voisivat vielä sanoa tästä jotain, mutta me olemme todellakin järkyttyneitä siitä, että jotkut merkit ovat nyt kadonneet. Tätä kautta on voitu identifioida Euroopan unionia. Tämä liittyy ennen kaikkea mediaohjelmaan. Ja monille tämä tarkoittaa sitä, että pystytään eh, identifioitumaan Euroopan unionin kanssa. Haluaisin tietää, mikä teidän kantanne on, mitkä ovat teidän aikomuksenne, mitä näihin hankkeisiin tulee. No sitten vielä muutama muu asia. Me äänestimme tänä aamuna horisontti 2020. Ja siellä ei ole mitään toimia, jonka avulla voitaisiin suojata kulttuuriperintöä laajemmassa merkityksessä. Me olemme hyväksyneet jo joitakin tarkistuksia, jotka menevät tähän suuntaan, mutta minun täytyy sanoa, että Kyproksen puheenjohtaja valtiona täytyisi käsitellä tätä asiaa neuvoston tasolla. Täytyisi vakuuttaa muut osapuolet siitä, että nämä kysymykset otetaan huomioon. Tässä on kysymys Euroopan historiasta, Euroopan kulttuurista. No ehkä parlamentin tarkistusten kautta saimme nyt kulttuurinkin tähän mukaan, mutta olisi kuitenkin tärkeää, että te johtaisitte tätä taistelua, puoltaisitte tätä aihetta, koska muuten me unohdamme menneisyytemme ja me vaarannamme myös oman tulevaisuutemme. Thank you Doris. Thank you. Kiitos Doris. Kiitos Kyprokselle. Aina kun puhutaan kysymyksestä, joka liittyy seuraaviin monivuotisiin rahoituskehykseen. Haluaisin tietää, mikä rooli teillä on kiistassa neuvoston sisällä, joka koskee monivuotista rahoituskehystä, ennen kaikkea vuoden 2013 budjettia. Me nimittäin haluaisimme tehdä enemmän kulttuurin, median, koulutuksen nuorison alueella, jos nettomaksajat neuvostossa ovat menestyksekkäitä ja saavat alennettua seuraavaa monivuotista rahoituskehystä 10 prosentilla, se tulee voimakkaasti vaikuttamaan meidän intresseihimme. Joten nyt, kun Kypros puheenjohtajavaltiona on suuressa vastuussa tulevina viikkoina, mitä te teette monivuotiselle rahoituskehykselle ja meidän intresseillemme puolustaa parlamentin asemaa, parlamentin kantaa. Voitko kenties hiukan puhua siitä, mikä on teidän strateginen roolinne tässä? Thank you. Kiitos, Hannu Takkula. Finland. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ministerille Kyproksen ohjelman esittelystä. Oli hyvä, meillä oli mahdollisuus ministerin kanssa tavatakin ja käydä jo käydä keskustelua ja tiedän, että olette hyvin perillä asioista ja meillä on tosiaan juuri nämä isot ohjelmat tällä hetkellä menossa, tietenkin Erasmus tai kaikille – tai eli, oppimisen ohjelma ja sen lisäksi sitten, sitten Luova Eurooppa. Ja oikeastaan lyhyesti vaan osaltani haluan sanoa tästä ohjelmasta nimeltään Kansalaisten Eurooppa, jonka raportoijana olen ollut aikaisemmin ja, ja nytkin me yritämme sitä te- tehdä ja niin kuin ministeri on tietoinen, niin siinä on ollut hiukan meillä epäselvää oikeus käytetäänkö 352 vai 167 ja meidän parlamentin oikeuspalvelun mielestä tämä asia on, niin kuin meidänkin eh, valiokunnan mielestä selvää, että siinä pitäisi käyttää tätä yhteispäätösmenettelyä, niin kuin on aikaisemminkin käytetty. Ja tämä on hiukan nyt aiheuttanut kiistaa. Ja toivon kuitenkin, että tässä päästään rakentavaan lopputulokseen. Me olemme täällä alkaneet tekemään raporttia siitä sillä ajatuksella, niin kuin se menisi yhteispäätösmenettelyssä. Ja, ja Olemme käyttäneet siinä hiukan pohjana neuvoston lausuntoja ja uskon ja toivon, että löydämme hyvän yhteistyön ja, ja Kypros demokraattisena Euroopan unionin jäsenvaltiona tulee kunnioittamaan sitten Euroopan parlamentin kulttuurivaliokunnan ja myöskin Euroopan parlamentin kantaa tämän raportin suhteen ja, ja hyväksymään sen, sen tuota, minkälaisena me sitten täällä parlamentissa sen saamme, saamme aikaiseksi ja näin, näin toivomme yhteistyötä siitä, että se menisi neuvostossa näin kitkotta ja saataisiin tämä kansalaisten kannalta ja Euroopan kannalta hyvä ja keskeinen ohjelma myöskin sitten vietyä tyylikkäästi maaliin ja tulevalle ohjelmakaudelle. Tämä oikeastaan tämmöisenä päällimmäisenä huolena ja uskon, että tästä tulemme jatkamaan sitten vielä keskustelua. Vielen Madame Vergia. Kiitoksia. Rova Vergia. Merci. Euh. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ennen kaikkea tervehtiä ministeriä ja Kyprosta puheenjohtajamaana. Meillä on ollut mahdollisuus jo tavata ja minusta on hieno nähdä, millä tavalla te lähestytte tämän puheenjohtajuuskautenne prioriteetteja. Nämä taloudelliset yhteiskunnalliset kysymykset ovat hyvin vahvasti vaikuttamassa budjettiin ja ohjelmiin, ja usein kulttuurialan ohjelmat ovat ensimmäisenä kärsimässä ja ensimmäisenä, uhrattavina. Ja siksi olisi tärkeää asettaa nämä kysymykset Eurooppa 2020-strategian keskiöön. Kiitän teitä siitä. On hyvin tärkeää määritellä prioriteetteja liittyen kaikkein haavoittuvaisimpiin ja niihin henkilöihin, jotka ovat kriisin ensimmäisiä uhreja. Ja tässä toivoisin ehkä, että puhuisitte hiukan enemmän siitä tärkeydestä, jota te osoitatte lukutaidolle ja luku tai mutta vastaan tehtävälle taistelulle. Ja haluaisin myöskin, että puhutte nuorista maahanmuuttajista sellaisella hetkellä, kun vihamielinen puhe nousee kaikkialla Euroopassa. Nämä nuoret maahanmuuttajat, heidän auttamisensa erilaisten järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön kautta olisi tärkeää, että puhutte myöskin epätyypillisestä ja tyypillisestä koulutuksesta. Se on meidän valiokuntamme aiheita. Me olemme käsitelleet edustaja Skurian mietintöä, joka keskitteli, joka käsitteli vapaaehtoistyötä koulutuksessa ja tässä haluaisin teille esittää kysymyksen järjestöistä Euroopassa ja niiden tarpeesta saada kestävää rahoitusta. Tämä on yksi asia, joka on mielestäni tällä hetkellä tärkeä näissä ohjelmissa, jotta ne toimijat, jotka toimivat näissä ohjelmissa, voisivat saada rahoitusta. Ja mielestäni on hyvin valitettavaa, että vaikka parlamentti on monissa yhteyksissä tukenut, monissa äänestyksissä tukenut tätä, komissio ei ole eurooppalaista eh, järjestön statusta kuitenkaan ottanut vielä mukaan. Mitä tulee kansalaisuuskysymyksiin, tässä liityn Hannu Takkulaan siinä, mitä hän sanoi Euroopan kansalaisten, kansalaisten Eurooppa-hankkeesta. Ja meillä on myöskin ilmeisesti ollut jonkin verran ongelmia neuvoston kanssa saattaa työpäätökseen kansalaisuuden käsitteen suhteen tässä. Olen hiukan enemmän teidän kannallanne Euroopan kansalaisten suhteen, nyt kansalaisten Euroopan vuotena budjetti on kaikkein pienin, pienin koskaan, ja tämä on kyllä erittäin huono merkki ja viesti. Sitten te puhuitte internetistä. Nuorten suojelu on erittäin tärkeää, mutta tässä ei pidä kuitenkaan sortua siihen, että harjoittaisimme liiallista valvontaa. Meidän täytyy löytää jonkinlainen tasapaino tähän. Valiokunta on hyvin sitoutunut siihen. Kiitos, Boris, please. Kiitoksia, Boris. Bardzo dziękuję za, za prezentację. Kiitos, kiitos tästä esityksestä. Pidän peukkuja Kyprokselle ja teille, herra ministerille. No niin, yksi kysymys. Me tiedämme, että on valtavia mahdollisuuksia, mitä kulttuurin rahoittamiseen rakennerahastoista tulee. Monilla alueilla ja maissa, jotka saavat rakennerahastosta määrärahoja, on uusia kulttuurihankkeita, on siis investointimahdollisuuksia ja sosiaalirahastokin pystyy tulevaisuudessa tukemaan koulutusta esimerkiksi opettajien koulutusta, ammattikoulutusta, lähinnä opettajien keskuudessa. No, kysymykseni kuuluu, kriisi aikana, kun tehdään budjettileikkauksia, niin aiotteko te puolustaa rakennerahastoja, koska nehän liittyvät myös koulutukseen ja kulttuuriin? No sitten toinen kysymys liittyy urheiluun. Herra Fisasin loistava mietintö on johtanut siihen, että me toimimme, aiotteko ryhtyä lainsäädäntötoimiin, koska tässä mietinnössä sitä pyydetään. Esimerkiksi mitä sopupeleihin tulee. Ja sitten korruptiokysymykset ja sitten tämä stadionille pääsy, kielto. Ja aikaan tässä yhtenäistä äh, periaatteita. Kiitoksia Santiago de Fisas. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra ministerille ja tervetuloa. Toivotan äh, kovasti menestystä tämän puheenjohtajakauden aikana Kyprokselle. Kollegani äh, Boris on jo puhunut urheilusta ja olen iloinen siitä, että tekin otette asian esille. Kuten tiedätte, parlamentissa hyväksyttiin mietintö laajalla enemmistöllä ja haluaisin sanoa, että meillä oli pitkä kokous komissiosen Vasiliun kanssa, joka oli hyvin myönteinen. Ja jos puhuttiin nimenomaan siitä, että tämä mietintö ei jäisi jonnekin vain pöytälaatikkoon, vaan että sitä kehitettäisiin tätä asiaa. On monia asioita selvästikin jäsenvaltioissa, joita on tapahtunut, ja sanoisin, että tulisi ponnistella tämän Kyproksen puheenjohtajakauden aikana, koska suurin osa urheilun aiheista ovat asioita, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toiminnan, toimintavaltuuden piiriin. Minun maassani Espanjassa, jossa se kuuluu itse asiassa alueille. Tämä on tärkeä asia. Ja jos puhumme dopingista, ja dopingaineiden salakuljetuksesta. Tämä on niin hyvin huolestuttavaa. Se, se on tärkeä kysymys, mutta tämä on hyvin vakava kysymys. Mitä mitä tapahtuu kuntosaleilla, urheiluseuroissa ja koulussa tämän näiden tuotteiden niiden kauppa on samanlainen rikos kuin huumeilla käytävä kauppa siihen verrattavissa oleva. Ja on, Boris puhui myöskin petoksesta ja rikoksesta, joka sa- saattaa olla urheilupetos, joka tos, myöskin tärkeä kysymys on sitten väkivalta stadioneilla. On paljon mellakoitsijoita ja me haluamme pyrittäneet samaan aikaan kieltoa, joka koskisi tällaisia väkivaltaisia aineksia, ja joka tietysti vaikuttaisi yksilöllisiin vapauksiin. Eräs asia, josta haluaisin puhua, on tämä kaksi uraa, eli sitä siis antaisimme tukea urheilijoille niin, että he voisivat kehittää uran ohella uraa koulussa tai yliopistossa, ja tämä on hyvin tärkeä valtioissa, joiden tulisi etsiä ratkaisuja tässä kysymyksessä. Ja katsoa, miten voidaan harjoitetaan urheilua kouluissa. Haluaisin myöskin sanoa yksinkertaisesti, että puheenjohtajan puolesta tulen olemaan urheilun foorumissa paikalla syyskuussa Nikosiassa ja olen varma, että voimme sitten kestellä syvällisemmin tätä aihetta. Kiitos. Kiitos. Παλιαδέλη. Καλώς ήρθατε και καλό κουράγιο. Niin, kiitoksia. Tervetuloa, herra ministeri. Toivotan teille eh, rohkeutta nyt hyvin vaikealla kaudella teidän eh, puheenjohtajuuskautenne aikana. Toivon teille kaikkia menestystä. Uskon, että kaikki kulttuurivaliokunnan jäsenet, me olemme huomanneet, että te olette tekemässä hyvin ajoitettuja tärkeitä muutoksia, jotka tulevat vaikuttamaan kulttuuriin, koulutukseen ja tutkimukseen tulevina seitsemänä vuotena. Tämän valiokunnan jäsenet huomaavat, että koulutus ja tutkimus koskettavat monia korkeakoulu ähm, opintoja ja eräät ihmiset ovat sen mieltä, että tämä on ainut lääke äh, vaikeuksiin ja kriisiin Euroopassa ja että nämä ovat ainoita tapoja päästä yli nykyisestä kriisistä. Me haluaisimme teiltä ponnistusta neuvostossa. Tämä on hyvin tärkeä, neuvosto on tärkeä taso jotta voitaisiin varmistaa se, että tutkimus, tutkimusta tuetaan myöskin humanistisilla aloilla, eikä tutkimusta tehdä vain laboratorioissa. Ja tässä haluaisin myöskin puuttua innovaation ja kilpailukyvyn tyyppisiin termeihin, kun puhutaan korkeakouluista ja tutkimuksesta niistä, sillä me olemme nyt ajantumassa tällaisen teknokraattisen tilanteeseen, niin minä toivoisin, että keskustelu järjestetään neuvostossa koulutuksen roolista Euroopassa tulevina vuosina ja että osoitettaisiin, mitä vaaroja liittyy siihen, että otetaan tällaisen erityyppisten koulutusten käsittely aivan teknokraattisella tavalla. Koulutushan on erittäin tärkeä, kaikkein tärkein taloudellinen asia Euroopan unionissa ja meidän täytyy suojella kulttuuriamme, jos me haluamme saada tuettua turismia, turismia, joka suuntautuu Eurooppaan nousevista talouksista, kuten olemme huomanneet. Ja sitten myöskin, mitä tulee Eurooppa 2020 strategiaan, toivon, että kolleganne voivat ymmärtää, että myöskin humanistisilla aloilla tehtävä tutkimus tukee Euroopan tulevaisuutta. Kiitoksia. Kiitos. Viimeinen puheenvuoro. Synteetikka, perché capisco che... Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, koska muuten meiltä loppuu aika. Kiitän ohjelman esittelystä. Kiitän kulttuuriministeriä. Minä olen saanut tavata hänet jo henkilökohtaisesti esittelijänä. Olemme vaihtaneet mielipiteitä ja olen erittäin iloinen, että hän ö, otti kantaa siihen, mitä me parlamenttina odotamme. Nimittäin, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä neuvoston kanssa. Muutama kohta vain. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on, niin kuin kollega Skuuriakin sanoi, kysymys, joka liittyy se, miten kulttuuri vaikuttaa keskitysti ja horisontaalisesti. Totta kai tämä liittyy myös taloudelliseen arvoon, joka on osa Euroopan kilpailukykyä. Ja siksi monivuotisen rahoituskehyksen täytyy olla sen mukainen. Kulttuurivaliokunnassamme olemme yrittäneet tarkistusten kautta päästä tähän tavoitteeseen, mutta täytyy toki olla myös muita mahdollisuuksia. Ja esimerkiksi rakennerahastoihin on kadonnut jotain ja myös mitä digitaalisektorin tulee, niin siellä näen suuria vaaroja. Ajattelen tässä elokuvateattereita. 15 prosenttia niistä tulevat katoamaan, jos ei saada aikaisesti tehokasta digitalisointia. Eli tässä täytyy ottaa so- Lissabonin sopimuksen artikla erittäin vakavasti. Te sanoitte, että teillä on tiettyjä prioriteetteja. Ja nyt haluaisinkin tietää, että voitteko vakuuttaa minulle, että Kypros puheenjohtaja valtiona painottaa kulttuuria ja koulutusta, koska tämä on strategisesti äärimmäisen tärkeää ennen kaikkea, kun investoidaan kriisi aikoina. No ehkä tämä on hieman paradoksaalista, mutta näin on kulttuurisektori on antisyklinen ja sillä tavalla sitä täytyy myös käsitellä. Kulttuurituotteiden käyttö ei kulje käsi kädessä muiden kulutustottumusten kanssa. No sitten vielä toinen ulottuvuus. Me haluamme luovan Euroopan, mutta ei ole lainkaan selvää, ei myöskään komission tiedonannossa, että emmekö todellakin menetä joitakin merkkejä. Esimerkiksi mediaohjelmassa ja myös kulttuuri- ja koulutusohjelmassa. Eli meidän täytyy kiinnittää tähän huomiota, kun puhumme luovasta Euroopasta. Me tarvitsemme myös enemmän selkeyttä, mitä rahoitukseen tulee. Muun muassa kun puhutaan taatuista eurooppalaisista lainoista. Ja sitten myös paikallinen ja alueellinen ulottuvuus on asia, joka täytyisi ottaa enemmän huomioon myös rajat ylittävästi. Tällä hetkellä tätä ei tapahdu, mutta se olisi erittäin tärkeä, tärkeä investointien kannalta, jotta saataisiin aikaisesti tasapainoinen alueellinen kehitys. Minä olen vakuuttunut, että me voimme tehdä hyvää yhteistyötä. No. Kiitos. Herra ministeri, nyt teillä on puheenvuoro. Ευχαριστώ πάρα πολύ Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä hyvin tärkeistä huomioista ja kysymyksistä. Haluaisin selventää jotakin aivan aluksi. Haluaisin korostaa niin vahvasti kuin vain voin, että olen henkilö, joka tulee itse korkeakoulutaustasta, yliopistosta. Ja haluaisin sanoa, että nykyisessä kriisissä, tällaisessa kriisissä, joka meillä on nyt käsissämme, Minähän niin olen ainut, joka sanoo näin, näin on tutkimuskin osoittanut, kansalaiset kääntyvät koulutuksen ja kulttuurin puoleen. Ja siksi politiikan tulisi koulutusta, kulttuuria ja tutkimusta tukea. Erityisesti jos me emme nyt vaikeina aikoina tee tätä, me emme pitkällä aikavälillä tai lyhyellä aikavälillä pääse eteenpäin. Monet työttömät henkilöt ja myöskin muut kanssa kansalaiset kääntyvät puoleemme ja toivovat saisivat uuden mahdollisuuden nyt kriisin aikana niin, että he voisivat varustautua, saada enemmän pätevyyttä ja jotta he voisivat näin paremmin kohdata nykyisen tilanteen odottaessaan parempia aikoja ja toivoissaan niitä, mutta niin, että he voisivat myöskin tulla mukaan luomaan näitä parempia aikoja. Ja tämän vuoksi Tämä tulee olemaan meidän ensimmäinen prioriteettimme. Monissa kysymyksissä huomaan esimerkiksi siinä, mitä Roa Trypä sanoi, mutta myöskin siinä, mitä eräät muut parlamentin jäsenet sanoivat, tuotiin esiin budjettikysymyksiä. Kyllä, me tulemme tekemään töitä sitoutuneina ja varmoina siitä, että budjettia ei leikata. Kuinka me sitten saamme tämän aikaan? Olen jo henkilökohtaisesti keskustellut talousministerin kollegani kanssa ja yleisesti kun puhutaan ihmisten kanssa taloudellisista kysymyksistä, täytyy olla hyvin varovainen. Täytyy pyrkiä selvittämään sen, mikä lyhyen ja pitkän aikavälin hyöty on. En sano, että kaikki ihmiset, jotka ovat taloudellisella alalla, olisivat sellaisia, että eivät ymmärrä lähestymistapaa ja niitä asioita, jotka meitä koskettavat ja niitä kysymyksiä, jotka ovat meille tärkeitä, mutta kuitenkin tulokset ja konkreettiset esimerkit ovat hyödyllisiä ja siksi niitä pitäisi käyttää, kun pyrimme tukemaan alaamme niin paljon kuin mahdollista. Minä tulen jatkamaan tätä keskustelua, jota olen jo ministerin kanssa käynyt, jotta hän sitten tekisi muille valtiovarainministeriöille tämän samanlaisen toteamuksen, kun heidän kanssaan puhuu. Ja me tulemme tekemään töitä avoimen keskustelun jälkeen niin, että me saisimme aikaan yhteisen kirjeen kaikkien jäsenmaiden valtiovarainministeriölle niin, että opetus- ja koulutusasiasta vastaavat ministerit henkilökohtaisesti sitoutuisivat tähän toimeen. Tämä on erittäin tärkeää, kun halutaan tukea budjettia alallamme ja kun haluamme myöskin pyytää ja kehottaa jäsenmaita käyttämään omia resurssejaan ja toimimaan kulttuurin, koulutuksen ja tutkimuksen puolesta. Haluaisin sanoa että herras Kurjan kysymykseen liittyen hän mainitsi jotakin, hän mainitsi jotakin hyvin tärkeää mediaan liittyen ja kulttuuriperinnön suojeluun liittyen. Voitte olla varmoja, että nämä huolet ovat meidänkin prioriteettejamme. Ja Kypros pitää ne esillä kautensa aikana kyllä epävirallisissa neuvoston kokouksissa ja myöskin korkean tason kokouksissa, joita tullaan järjestämään Kyproksella, me tulemme korostamaan tarvetta vahvistaa kaikkia näitä asioita, jotka mainitsitte, jotka tukevat kulttuuria. Sitten eh, Rova Tryppelin kysymys. Minä uskon, että vastasinkin jo tähän. Ja myöskin selitin, kuinka minä tulen tukemaan sitä, että budjetista ei leikata yhtään kulttuurin ja koulutuksen kohdalla yleisesti. Sitten edustaja Takulan kysymys siitä, että meillä ei ole selkeä perustaa ja mitä teemme sen suhteen. Hyvä edustaja Takula, minä olen hyvin selkeä tässä. Ymmärrän parlamentin huolet täysin, kuten te ne mainitsitte. Ja minä uskon, että me voimme kaikki yhdessä tehdä töitä, neuvosto, komissio ja parlamentti, jotta löytäisimme tapoja, jotka ovat tarpeen, jotta kansalaisten Eurooppa-ohjelmaa voitaisiin jatkaa, sillä me todella tarvitsemme sitä, ja se todellakin korostaa eurooppalaista lisäarvoa. Minä olen varma, että kansalaiset odottavat tätä meiltä, ja minä en usko, että minkäänlaisia esteitä sen toimeenpanossa tapahtuisi. Meidän pyrkimyksemme on sellainen, että pyrimme löytämään kaikista esteistä tien ylin. Sitten edustaja Vergia, olen täysin samaa mieltä teidän lähestymistapanne kanssa, sillä todellakin me puheenjohtajamaana meillä on nämä samat prioriteetit. Nämä eivät ole vain minun henkilökohtaisia mielipiteitäni, vaan kaikki henkilöt, jotka tekevät töitä nuorison, urheilun ja koulutuksen alalla. Meillä kaikilla on samat huolet, erityisesti mitä tulee lukutaitoon. Tulemme järjestämään hyvin suuren konferenssin, jossa tulemme esittämään komission erityistyöryhmän tulokset yksi 15-15-vuotiaasta ei osaa riittävän hyvin yksinkertaisesti lukea ja kirjoittaa. Tiesittekö tämän? Meidän täytyy löytää tähän jonkinlainen ratkaisu, sillä jos me tuemme lapsia riittävästi, me saamme paljon parempia tuloksia ja paljon paremman yhteiskunnan aikaan. Ja tähän liittyy mielestäni sosiaalinen integraatio ja yhteneväisyys. Ja tämä liittyy myöskin resursseihin, joita suunnataan aloille. Resurssien jakautuminen eri koulutuksen astaille, eri koulutusohjelmiin ja Erasmus-ohjelmaan liittyy tähän, mutta haluaisin sanoa, että tukemalla minimiprosenttiosuuksia, joita on myönnetty eri koulutuksen tasoille, peruskoulutuksen, toisen asteen, korkeasteen koulutuksen. Me tulemme myöskin tukemaan kulttuuria, jota syntyy nuorten ja lasten keskuudessa niin, että he jatkaisivat opintojaan korkea-asteelle asti ja näin. Tämä tulee myöskin tukemaan lukutaitoa. Sitten ähm, maahanmuuttajat mainittiin. Me tulemme tukemaan maahanmuuttajataustaisia nuoria. Ne ovat neuvoston työssä mukana päätelmissä mainittu, että me tulemme tekemään ähm, toimia heidän tukeakseen, heidän tukeakseen. Me tulemme käsittelemään tätä marraskuussa. Koskien niitä äh, tarpeita ja tukea, joita heille voitaisiin antaa. Me tulemme keskustelemaan neuvostossa muiden maiden kollegoiden kanssa tästä kysymyksestä. Sitten internet. Sananvapautta ei ruveta rajoittamaan tietenkään. Yksi asia, jota minä korostan, kun vierailen kouluissa Kyproksella, on se, että me tarjoamme kaikki uuden teknologian mahdollisuudet, mahdollisuudet luoda ja tutkia ja samaan aikaan opiskella ja tehdä aloitteita tällä tärkeällä teknologisella välineellä, mutta samaan aikaan täytyy muistaa se, että siihen liittyy todellisia vaaroja ja niihin täytyy kiinnittää huomiota, sillä mm, kuten usein sanon, minkälainen internet tai minkälainen uusi teknologia ei voi korvata inhimillisiä arvoja eikä korvata todellista opiskelua, jota lapset tarvitsevat, mutta me tulemme käsittelemään tätä asiaa. Minulla ei ole erityistä vastausta liittyen kysymykseen, mutta kirjasin sen yli, ylös ja tulemme kollegoidemme kanssa käsittelemään tätä kysymystä ja sitä, miten voimme tukea eurooppalaista kansalaisuutta. Sitten sitten Boris, me tulemme todellakin tukemaan tätä ja todellakin eh, tuemme kaikkia eh, koulutus- ja tutkimusalan budjettia, kaikki mikä liittyy koulutukseen. Kaikissa näissä kysymyksissä me tulemme olemaan mukana neuvoston kollegoiden kanssa ja myöskin niiden kollegoiden kanssa, jotka tekevät erityisryhmien parissa töitä ja me tulemme taistelemaan tätä taistelua kaikilla rintamilla, missä se on tarpeen, että voisimme tukea investointeja ja että me saisimme lyhyen ja pitkän aikavälin hyötyä aikaan. Sitten liittyen sopupeleihin. Sopupelit ovat meille tärkeä kysymys. En tiedä, olemmeko onnistuneet luomaan onnistummeko me lyömään, luomaan äm, erityislainsäädäntöä, mutta me tulemme toimimaan hyvin vahvasti, jotta saisimme kitkettyä tämän vitsauksen pois urheilusta. Urheilu on hyvin tärkeä ala ja muutamien päivien päästä olympialaiset alkavat ja me kaikki haluamme tukea olympialaisten ajatusta. Ja nyt vielä olemme keskustelemassa laittomasta vedonlyönnistä ja sopupeleistä. Ja tämä menee aivan urheilun henkeä vastaan. Urheiluhan ei ole siksi olemassa, että näin voitaisiin toimia. Me tulemme näitä kielteisiä ilmiöitä vastaan taistelemaan ja toivomme, että kaikki jäsenmaat tekevät tähän samaan suuntaan neuvostossa töitä yhdessä. Sitten nostaja Axel mainitsi useita kysymyksiä, jotka liittyvät urheiluun. Minä olen täysin samaa mieltä näissä asioissa ja olen tyytyväinen, kun sain nämä kysymykset. Kaikki asiat, jotka mainitsitte, ovat meidän prioriteetteissamme mukana. Me toivomme, että saamme näitä kielteisiä ilmiöitä vastaan taisteltua ja että saamme aikaan päätöksiä niin, että dopingin leviämistä voitaisiin rajoittaa. Tällä hetkellä se on saavuttanut kaikkein pahimman kuvatun on, Me näemme tätä urheiluklubeilla, järjestöissä, kaikilla urheilun alueilla. Tätä ei voida hyväksyä. Ja tämä on jotakin, mitä urheilufoorumissa Kyproksella tullaan käsittelemään. Ja myöskin väkivalta, joka liittyy urheiluun. Kyllä meidän täytyy tukea urheilijoitamme niin, että meillä on, niin että heillä on sitten urheiluuran jälkeen mahdollisuus luoda toinen ura tai samanaikainen ura urheilun kanssa. Sitten liikunta Monista syistä tämä on tärkeää. Kyseessä ei ole vain fyysinen terveys, mutta myöskin terveys yleisesti ottaen. Se tukee mieltä liikunta vaikuttaa erittäin hyvin, kun se aloitetaan nuorella iällä. Sitten edustaja Paljadeli, minä ymmärrän täysin sen, mitä sanoitte liittyen humanistisen alan tutkimukseen. Minä täytyy sanoa seuraavaa. Minä olen itse insinööri ja olen tutkinut materiaalien käyttäytymistä törmäystilanteissa – ja minulla on siis tämän tyyppinen tausta. Tiesittekö, että olen ymmärtänyt täysin sen, kuinka tärkeää on harjoittaa humanistisen ja ihmiseen keskittyvää tutkimusta. Ei siis vain teknokraattista toimintaa, mutta keskittyä ihmiseen. Tämä on asia, jota minä olen itse ajoneuvoihin liittyvissä tutkimuksissa käsitellyt. Usein yliopistot ovat kiinnostuneet muistakin asioista kuin siitä, kuinka markkinoita voitaisiin palvella. Koulutus ja humanistiset alat, niin ne täytyy olla myöskin tutkimuksen keskiössä. Ja tu- humanistisen alan tutkimus, tämä on jotakin, missä voin taata, että me tulemme korkean tason kesk- keskusteluissa käsittelemään sitä ministerineuvostossa. Sitten kulttuuriperintö. Menneisyys ei ole vain jotakin, mikä kirjataan ylös niin, että voisimme olla siitä ylpeitä. Se ei ole vain jotakin, mistä me voimme olla tyytyväisiä, koska se on perintö, jonka me olemme saaneet. Se on jotakin, mitä meillä pitäisi olla astin kivenä niin, että nuoret sukupolvetkin saisivat tukea siitä. Siksi kulttuuriperintöä täytyisi kaikin tavoin tukea, ja kyllä se on Kyproksen prioriteettien joukossa mukana puheenjohtajuuskaudella. Sitten edustaja Kosta, monissa keskusteluissa keskusteluissamme, joita meillä on ollut eri kokouksissa näitä asioita, joita mainitsitte, on tullut esiin. Haluaisin kiittää teiltä siitä, että toitte tärkeitä kulttuurialan kysymyksiä esiin. Mekään emme halua sitä, että elokuvatuotanto keskeytyisi. Kulttuuri on erittäin tärkeä, se liittyy elämään, se liittyy jokapäiväiseen elämään ja se on äh, tapa toimia jokapäiväisessä elämässä. Kulttuuri ei ole vain jotakin, joka on tarkoitettu muutamalle ihmiselle, se on kaikille. Ja yhteiseen hyvään pääsy pitäisi, sen pitäisi olla avoin kaikille ihmisille. Tämän vuoksi me tulemme tekemään ponnistuksia, että löytäisimme tapoja rahoittaa kulttuurialaa, mutta me tulemme myöskin keskittymään kysymyksiin, jotka todellakin liittyvät kulttuurin tukemiseen sillä kuten sanoin kriisin aikana, koulutus, kulttuuri ja tutkimus tukevat mahdollisuutta uskoa parempiin päiviin, eh, nuorison tulevaisuuteen. Ja tämän vuoksi me tulemme keskittymään kulttuurin erittäin vahvasti. Ja ne, jotka eivät ymmärrä sanojani, toivon, että he pyrkivät ymmärtämään ne, sillä meitä ei ole vain muutama henkilö. Meitä on hyvin paljon, jotka uskomme tähän. Ja me olemme täällä välittämässä nuorille sukupolville sen, mitä me olemme saaneet, jotta me voisimme heille antaa kaiken parhaan. Kiitoksia hyvin paljon tästä mahdollisuudesta puhua. Kiitoksia herra ministeri. Tämä oli erittäin laaja vastaus esitettyihin kysymyksiin. Minä en osallistunut nyt keskusteluun, koska elinikäinen oppinen ja uusi koulutusohjelma ovat kysymyksiä, joista olen keskustellut intensiivisesti työntekijöiden kanssa ja myös teidän kanssanne olen siitä jo kerran keskustellut, joten meillä on varmasti vielä mahdollisuus käsitellä yksityiskohtia mutta mitä tähän kansalaisuuskysymykseen tulee, niin me olemme kääntyneet oikeudellisen yksikön puoleen ja se neuvoi käyttämään tätä yhteispäätösmenettelyä. Ja mahdollisessa kolmikantaneuvottelussa sitten tulemme pyrkimään siihen, että saamme kantamme läpi. Jos näin ei ole, niin sitten valiokunta äänestää vastaan. Ja tämänhän me sanoimme jo viime kerralla erittäin selkeästi. Me haluamme, että myös meidän kantamme tulee esille kansalaisten Euroopassa yhteispäätösmenettelyn kautta, koska uskon, että me olemme ne, jotka kansalaiset ovat valinneet tänne ja meidän täytyy edustaa kansalaisiamme. No sitten haluaisin vielä viitata siihen, että meillä on kolme ohjelmaa plus sitten tämä kulttuuripääkaupunki. Te onneksi mainitsitte sen. Meidän valiokunnassamme sitten marraskuussa ainakin luova Eurooppa ja elinikäinen oppiminen, niin siis niistä päätetään täällä valiokunnassa. Ensimmäinen käsittely voi olla sitten vasta keväällä, silloinhan ei ole enää teidän puheenjohtajakautemme. Mutta heti kun olemme hyväksyneet tämän hankkeen, niin voimme sitten neuvotella puheenjohtajavaltion kanssa. Voimme käydä kolmekanta neuvottelua, eli jos me voimme päätöksen tehdä aikaisemmin, jos luvut on saatavilla, niin silloin me varmasti pääsemme sopuun niin, että ehkä tämä voidaan sitten hoitaa ensimmäisessä käsittelyssä. Me olemme siihen valmiita, nyt sitten komissionkin täytyy olla siihen valmis. Uskon, että neuvostossa meillä on kumppani ainakin suurimpaan osaan kysymyksiin liittyen ennen kaikkea elinikäinen oppiminen ja luova Eurooppa kollega Skurjakin viittasi siihen. Uskon, että on tärkeää, että brändinimet säilytetään. Ei tässä pitäisi aina keksiä pyörää uudelleen. Meidän täytyisi pitää kiinni näistä merkeistä. Se olisi varmasti myös hyvä merkki, mitä kansalaisiin tulee. Kiitämme teitä avusta ja yhteistyöstä. Kiitämme myös teidän työntekijöitä. Ja sitten lomien jälkeen aloitamme keskustelut näistä äh, hankkeita. Kansalaisten Eurooppa, luova Eurooppa ja sitten tämä elinikäinen oppiminen. Vielä kerran sydämelliset kiitokset teille ja teidän työntekijöille ja toivotan kaikkea hyvää seuraavalle kuudelle kuukaudelle. Mutta lomailkaa nyt sitten kuitenkin myös vähän. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. No niin, sitten siirrymme esityslistan seuraavan kohtaan. Lokkegaardin mietintö. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoito vuodeksi 2013. Olkaa hyvä. We have already... Niin puheenjohtaja, lyhyt sanainen, koska meillä on jo ollut pitkä kokous.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 viisi kohtaa, jotka erityisesti on otettu esille, kattavat pitkälti kaiken, mitä me budjetista haluamme. Yksi kohta, ykköskohta on se, että korostaa sitä, että me haluamme riittävää rahoitusta, jotta ohjelmat voivat toimia täysin myös ensi vuonna. Kohdassa kaksi me korostamme ohjelmia, jotka ovat tärkeimpiä, eli, eli oppiminen ja Youth for Action, ja tietysti ovat osa 2020 strategiaa, miten tärkeitä ovat tulokset näistä, ja että saadaan selkeää lisäystä rahoitukseen, koska kysyntää ei pysty täysin tyydyttämään näiden ohjelmien osalta, vaan siis kohta kaksi, kohdassa kolme – puhutaan urheilusta. Tiedämme näitä valmistelevia toimia, että niitä on käynnissä, miten tärkeä on liikkuvuus ja sitten ylipäätään, miten täytyy taistella sopupilejä vastaan, torjua niitä ja kohdassa. Neljä puhutaan viestintäpolitiikasta. On sangen selvää, että olemme siinä vaiheessa poliittisesti että käydään keskustelua viestintäpolitiikasta ylipäätään puhutaan siitä, onko tämä oikeutettu, tämä koko hanke Pascal Lamy juuri eilen. Kaperstön johtaja kysyi uudesta politiikasta että siitä, miten vahvistettaisiin politiikkaa tällä alueella, joten tämä on hyvin ajankohtainen asia, ennen kaikkea kun olemme nyt pääsemässä eteenpäin yhteistyössämme komission kanssa ja myös neuvoston kanssa. Tässä asiassa haluaisin myöskin muistuttaa tästä uudesta strategiasta, joka on menestyksekkäästi luotu yhdessä. Ja se on syyskuussa uuden istunnon tulos, jossa toivomme, että syntyy yhteinen julkilausuma kolmelta toimijalta, neuvostokomissio ja me. Ja nämä ohjelmat ovat siis hyvin ajankohtaisia. Oikeastaan ainoa asia, joka vielä pitäisi lisätä, on sitten, että määräaika tarkistuksille on käsittääkseni 17. päivä, joten meidän täytyy toimia ripeästi. Kiitos. Mr. Bellet. Herra Bellet. Uh, thanks, uh, Chairman. Uh, just uh, to say that we... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa, että olemme täysin samaa mieltä näistä viidestä ehdotuksesta, joita eh, esittelijä on tehnyt. Minulla on pari lisäystä. Yksi liittyy kohtaan kolme. Eh, Lokikard, puhuitte eh, uusien alojen edistämisestä tässä haluaisin tehdä tarkistuksen, ehkä voimme tehdä sen yhdessä, liittyen nuorten urheilijoiden terveyteen. Te tiedätte, että meillä on ollut paljon tapauksia monissa jäsenmaissa viime vuosina tähän liittyen. Ja sitten myöskin rajat ylittävät projektit ja niiden tärkeys kilpailussa ja urheilun liittyen. Sitten toinen huomio tai lisäys liittyy neljään, kohtaan neljä. Kommunikaatiopolitiikat, kuten sanoitte, me haluaisimme lisätä median, erityisesti television suhteen alueellisen ja paikallisen median, sillä ne ovat mahdollisimman lähellä kansalaista ja myöskin kun puhutaan televisiosta, haluaisin lisätä eh, online-median, verkkomedian. Kiitoksia. Any other Kiitos. Onko muita huomioita? Ei ilmeisesti. Komissio, olkaa hyvä. I can, I can be... No minä voin puhua hyvin lyhyesti. Mitä näihin kohtiin tulee, niin nämä ensimmäiset kolme kohtaa ovat hyviä. Ja sitten elinikäinen oppiminen, Sekin voidaan ottaa tänne mukaan. Sitten urheilun rahoitus, sekin on hyvä asia. Ennen kaikkea tämä ensimmäinen kohta, koska jo tänä vuonna, mitä elinikäisen oppimiseen tulee, meillä on jo ongelmia toisella vuosi puoliskolla, mitä maksuihin tulee, joten kiitos paljon. Kiitos komissiosta, herra Roman. I'd like just, uh, I will be... No lyhyesti vain. Eli tämä tiedonanto, ne kaksi kohtaa, se on hyvä asia. Ja komissio hyväksyy kaikki tarkistukset. Mielestäni tämä on hyvä kehitys. Jetzt ganz gerne noch mal kurz auf das Haluaisin vielä lyhyesti puhua budjettiongelmasta, jonka komissiokin otti esille, joka koskee tätä vuotta ja myös ensi vuotta. Eurooppa-neuvoston tasolla viime huippukokouksessa syntyi päätös siitä, että luotaisiin tällainen erityinen kasvuohjelma, joka ennen kaikkea puuttuisi nuorisotyöttömyyteen, jolla pyrittäisiin saamaan kestäviä sysäyksiä kasvua varten. Tämä edellyttää kuitenkin enemmän maksamäärärahoja. Ongelma on nyt siinä, että neuvosto Mehän aloitamme nyt neuvottelut vuoden 2013 budjetista neuvoston kanssa, ja meillä on ollut jo kovat neuvottelut vuodessa 2012, ja on selvää, että jos neuvosto edelleen harjoittaa tällaista tiukkaa politiikkaa maksumäärärahojen osalta, eikä pidä, ei mitään siitä voida pitää kiinni ja toteuttaa, minkä sama neuvosto poliittisesti on päättänyt. Ja haluaisin sanoa tämän selvästi, että ongelma tällä hetkellä on se, siksi oli tärkeää, että tekin mainitsitte asian, että jo nyt voimassa olevassa budjetissa. Me emme pysty niitä ohjelmia, joita haluamme rahoittaa, rahoittamaan. Siksi, että neuvosto poikkeaa siitä, mitä se aina sanoo, että jos sitoum- maksusitoumukset ovat sen ja sen suuruisia, silloin maksumäärärahoja, niiden täytyy olla näitä sitoumuksia varten olemassa. Ja kollegoille, jotka ovat täällä vielä paikalla, haluaisin todeta, että me olemme nyt tulossa suureen konfliktiin neuvoston kanssa myös vuoden 2013 osalta, ei pelkästään monivuotisen rahoitus, rahoituskehyksen vuoksi, vaan myöskin ajatellen sitä, että tämä niin sanottu yhteinen politiikka, jota nyt on saatu aikaan, jolla pyritään sen puuttumaan nuorisotyöttömyyteen, että me emme pysty käynnistä olevia ohjelmia rahoittamaan. Tämä on osittain dramaattista ja siksi minusta on tärkeää, että koko talossa meistä riippuu se, pystymmekö me ylläpitämään tätä tiukkaa linjaa suhteessa neuvostoon, joka meillä on ollut. Tämä nousi esille vielä syksyllä ja haluaisin korostaa asiaa nyt, koska tämä tilanne on todella tiukka, mihin me olemme nyt tulossa. Kiitos. Herra Lokkegaard on varmasti samaa mieltä. Hyvä. No niin. 17.7. kello 12. Se on ensi viikolla, on siis tarkistusten jättöpäivä. No niin, sitten kohta 19, herra äh, Lokkegaard, jälleen monivuotinen rahoituskehys. Haluaisin jatkaa siitä, mitä on sanottu. Meillä on sama määräaika uskoakseni 17, kuten sanoitte. Haluaisin muistuttaa kollegoita vielä tästä. Ei. Eh. Niin, kollegat eivät ehkä Tästä tiedän, että niin 2013 jotkut muistanevat, että meillä oli tämä väliaikainen valiokunta, joka suuntaa, luonnosteli parlamentin toiveita uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Tähän väliaikaan artiklan 21 pohjalta tehty väliaikainen mietintö, joka ei ole mikään lainsäädäntö, mutta siinä kuitenkin mainittu parlamentin toiveet, jotka liittyvät seuraavaan rahoituskehykseen. Tietysti tämä on hyvin tärkeä asia. Minä oletan, että budjettivaliokunnassa kuunnellaan meitä tässä. Tämä on siis tämä tausta. Tämä teille tiedoksi. Budjettivaliokunta tulee hyväksymään oman mietintönsä tästä lokakuussa ja kaikki valiokunnat voivat toimittaa lausuntonsa ja siksi me olemme nyt laatimassa tätä lausuntoa. Me äänestämme tästä syyskuussa ja kuten sanoin, meidän lausunnollamme on merkitystä, koska budjettivaliokunta tulee päättämään siitä, ovatko meidän ohjelmamme prioriteetteja neuvostelussa neuvoston kanssa vai eivät. Lausunnosta itsestään sanoisin, että olen tarttunut useimpiin asioihin, jotka koskevat tätä valiokuntaa. Yhteinen Erasmus, Luova Eurooppa, Kansalaisten Eurooppa. Niistä kaikista on omat kappaleensa. Ja lopuksi meillä on tällaisia yleisiä huomautuksia. En ole käydä tätä nyt yksityiskohtaisesti lävitse, mutta haluaisin vain todeta, että tämä on tämän lausunnon rakenne ja odotan mielenkiinnolla tarkistuksia. Kiitoksia. Minulla olisi yksi huomio. Mielestäni herra Lokkikant on unohtanut jotain. Kohta X, vai onko tämä 10? Elinikäinen oppiminen. 8, 9, 10 tai X, mikä tämä nyt sitten onkin. Te puhutte vain tästä Eh, erillisestä kohdasta. Me tarvitsemme myös erillisen budjettikohdan, mitä nuorisoon tulee. Erillinen budjettikohta nuorisolle teen tästä tarkistuksen. Tämä on tärkeää, koska jos meillä ei ole tätä, niin silloin me emme pidä kiinni siitä, mitä me olemme luvanneet. En tiedä, oletteko unohtaneet tämän vai ettekö halunneet sitä sinne. Minua kiinnostaisi tietää, miksi se ei ole tässä koska kai se siellä alun perin piti olla Morten. No, I think it's a, uh, it's a lapsus. Se on varmastikin erehdys. Me unohdimme sen. <laughs> Otherwise I will not come to our house. It happens, it happens. No niin. Silvia. Cosa, signor Allora, per quanto riguarda ringrazio... Kaksi huomiota. Ensinnäkin haluaisin kiittää päättää näistä kolmesta kohdasta. Ennen kaikkea luova Eurooppa. No sitten tämä kohta X1. Budjettimäärärahat. Tässä tarvittaisiin erillinen budjettikohta siis medialle ja kulttuurille. Niin, mutta tämä luova kulttuuriteollisuus täytyisi lisätä tähän, koska Tässähän uutta on, että ei puhuta ainoastaan mediasta ja kulttuurista, vaan myös innovatiivisesta kulttuuriteollisuudesta. No, sitten vielä yksi kohta. Se on hyvä, että tässä on otettu huomioon se, mistä aikaisemmin puhuttiin. Niin ja sitten sanottiin, että summat säädöt, mitä koulutukseen, nuorisoon ja niin edelleen tulee ennen kaikkea, kun puhutaan rakennerahastoista. Eikö tänne pitäisi ehkä myös ottaa huomioon, että ei puhuta enää kulttuurirahastoista. Niin on tämä sana kulttuuri ei ole täällä enää. Tämä koskee myös Horizon-osuutta mutta muiden hankkeiden kohdalla summat tulisi säilyttää. No, ei Horizonin kohdallakaan ole selkeää viittausta enää kulttuuriin. No, ehkä tässä lopuksi nyt sitten vielä kysymys kaikille, ei ainoastaan esittelijälle. Tämä uusi rahoitusväline – Mehän olemme siitä jo keskustelleet ja olemme puhuneet näistä taatuista lainoista. Jos näitä ole huomioon monivuotisissa rahoituskehyksissä, voidaanko ne sitten ottaa huomioon näissä yksittäisissä kappaleissa. Ehkä tämäkin pitäisi ottaa huomioon. Kiitos, se ei varmastikaan sovi tähän ohjelmaan. Meidän täytyy vielä puhua siitä sitten myöhemmin. Tässähän on oikeastaan kysymys vain siitä, mitä me haluamme monivuotisen rahoituskehyksen kulttuurivaliokuntana. Komissio. Yes, uh, I Kyllä todellakin kiitän tuestanne kunnianhimoisille budjettiesityksille. Me tarvitsemme tukea ja ilman parlamentin ja erityisesti tämän valiokunnan tukea me emme pääse lähellekään niihin summiin, joita me olemme ehdottaneet. Sitten erityishuomiot. Ne ovat samalla linjoilla niiden huomioiden kanssa, joita te olette tehneet äh, ohjelmaehdotuksien kohdalla, joten en usko, että niihin nyt tulee tällä hetkellä enää mennä. Huomasin Juuri, että te mainitsitte, että te haluaisitte nähdä, että kohdassa 17 ää, olisi vielä mukana nämä sosiaaliset alat. En usko, että niitä on millään lailla suljettu pois sillä tavalla ää, meidän lähestymistavassamme eikä meidän ehdotuksissammekaan. In favor of a... Puolatteko erillistä budjettikohtaa nuorison suhteen vai ette? Not in favor. Mielissä ei lisäisi mitään, joten minä en sitä tue. No, I mean uh, for the commission... Uh, siis komissiolle tässä kyseessä ei ole se, että lisättäisiin mitään sinne, vai lisättäisiin vain joustavuutta, jota tarvittaisiin ehkä ohjelmissa. Työ in niin, olette eräs musta kaikille linjan mukaisesti tässä. Me tuomme elinikäistä oppimista. Herra Romano ei. No niin, siis 17.7. tarkistusten jättöpäivä. Hyvä, kiitoksia herra Lokkegaard. Sitten koodiraattoreiden päätösten hyväksyminen. Ei mitään ongelmia, muut asiat, ei ole mitään. 19.9. tapaamme jälleen. Kiitokset tulkeille, toivotan kaikille oikein hyvää kesälomaa. Syksystä tulee vaikea. Paljon kiitoksia ja heippa.